puuttuvat. Sitten työjärjestyksen 149 mukaisesti hyväksytty lopullinen esityslista luonnossa on teidän tiedossanne. Tätä päivää ja huomista varten ei ole tehty ehdotuksia esityslistan muuttamiseksi, mutta mitä keskiviikkoon tulee, EPP-ryhmä on pyytänyt, että keskustelu, joka liittyy ähm, is, islamofobiaan ja niin edelleen. Tähän tulisi myös päätöslauselma. Rouva Metsola perustelee. Mr. President, yes. Kiitos puhemies. EPP-ryhmä pyytää, että tällaista keskustelua käytäisiin tällä viikolla, eli että keskusteltaisiin antisemitismin, islamofobian ja väkivaltaisen ääriliikkeiden noususta ja että siihen liitettäisiin päätöslauselma, joka hyväksyttäisiin toisessa huhtikuun täysistunnossa. Kiitos. Kiitos. Haluaisiko joku puoltaa tätä ehdotusta? Rova Holmaier, olkaa hyvä. Herr puhemies, parhaat kollegat. Ajatus, joka meillä on tässä taustalla, siis antisemitismi sekä väkivaltainen ekstremismi, jotta tästä saisimme kirjoitettua päätöslauselman. Perustelemme tätä sillä, että haluamme antaa yhteisen voimakkaan signaalin Euroopan parlamentista. Haluamme ilmaista sen, mitä usein äh, ihmisoikeusmietinnöissäkin, joita SDQE, äh, vihreät ja liberaalitkin aina tukevat, niin haluamme yhdessä vastustaa antisemitismiä sekä väkivaltaista ekstremismiä. Ei tätä varmaankaan kenellekään tarvitse selitellä. Nyt äh, lähes viikoittain kuulemme erilaisista hyökkäyksistä ja me haluamme päätöslauselmaa siitä syystä, että haluamme, että Euroopan parlamentti yhtenä rintamana osoittaa vastustavansa tällaista toimintaa. Valiokunnassa meillä on tarkoitus järjestää kuulemistilaisuus sekä ryhtyä muihinkin aloitteisiin. Ja tätä taustaa vasten tämä on tarkoitettu voimakkaaksi signaaliksi Euroopan parlamentista yli kaikkien puoluerajojen, jotta voimme kertoa vastustavamme ääriliikkeitä sekä antisemitismiä. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako joku käyttää puheenvuoron tätä ehdotusta vastaan? Rauha Zipper, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puhemies, jos nyt olen saanut oikeaa tietoa Puheenjohtajakokous on jo käsitellyt pyyntöä liittyen antisemitismiin ja näihin muihin aiheisiin. Ja puheenjohtajakokous hylkäsi ehdotuksen esityksestä. Kiistatonhan asia on se, että meidän tulee käsitellä antisemitismiä erityisesti tietyissä jäsenvaltioissa, mutta haluaisimme hoitaa nämä asiat toisenlaisessa järjestyksessä tämän viikon keskustelu jo välittää tämän voimakkaan signaalin Euroopan parlamentista. Sitten haluamme järjestää kuulemistilaisuuden ja keskustella paitsi antisemitismin ja islamofobian menneisyydestä ja taustoista ja nykyhaasteista, vaan myös siitä, miten voimme tehokkaalla tavalla toimia. Tästä haluamme puhua kuulemistilaisuudessa ja tämän jälkeen valmistella perustellun päätöslauselmatekstin. Me emme siis päätöslauselmaa suinkaan vastusta, mutta haluaisimme ää, äh, kirjoittaa sen vasta kuulemisen jälkeen. Kiitos. Kiitoksia. Ja näin äänestämme. Ketkä äänestävät EPP-ehdotuksen puolesta? Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Kysyn vielä uudelleen, ovatko kaikki äänestäneet? No, mutta teillähän oli ensimmäisenä käsi pystyssä, mutta nyt olette viimeisenä nappia painamassa. Mutta minähän nyt olen hyvin avokätinen ajankäytön suhteen, joten nyt äänestys päättyy. 152, 152 äänin. Herra Pyytikoferi, jos en olisi teille antanut tätä mahdollisuutta, niin kukapa tietää, miten tässä olisi käynyt. Hylätty. Olen pahoillani. Ja sitten torstai, torstai. EPP-ryhmä on pyytänyt esityslistalle komission julkilausumaa liittyen mahdolliseen hyvin suureen siirtolaisten määrään ja kovan paineeseen EU-rajoille liittyen islamilaisen valtion militantteihin Libyassa. Ei päätöslausumaa. Tätä ehdotetaan. Rova Holmaier perustele, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, parhaat kollegat. Olemme äärimmäisen huolissamme ja kaikki Välimeren valtiot ovat äärimmäisen huolissaan Libyan tilanteesta. Ja tätä taustaa vasten mielellämme haluaisimme, että ulkoasiain edustaja, joka tässä istunnossa on läsnä, kertoisi meille strategiasta siitä, mitä tehdään, jos nämä militantit islamilaisen valtion edustajat tekevät niin kuin ovat uhanneet, että lähettävät valtavia joukkoja pakolaisia rajoillemme. Haluaisiko joku kannattaa puheenvuorossaan tätä ehdotusta? Rova Metsola, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Libyan turvallisuustilanne on huolestuttava ja täällä olemme jälleen siinä tilanteessa, että täällä on eri kansalaisuuksia edustavia henkilöitä, jotka on isisin kaltaisen ryhmien sieppaamina. Libyan välimeren raja on vaarallinen, koska tilanne vaarantaa tuhannen henkilön liikkumisen tai siirtymisen paikasta toiseen, niin minä olen kyllä äh, sitä mieltä, että Välimeren tilanne pysyy vaikana edelleenkin. YK ei tee asialle juurikaan mitään ja kuitenkin sen täytyisi toimia keskeisellä tavalla täällä Euroopan rajoilla. Me kaikki muistamme, kun Gaddafi vallassa, niin EU, EU ja Malta erityisesti Italiassa joutui ottamaan vastaan tuhansia pakolaisia. Vetoaisin kaikkiin teihin, että laittaisitte puoluekannat nyt sivuun ja auttaisitte kaikkia löytämään yhdessä ratkaisun Libyan kriisiin. Ei odoteta, että meidän meristämme tulee jälleen hautausmaita niin monille ihmisille, toivoille, to, toivolle ja unelmille. Kiitoksia. Ja herra Guerrero vastustaa tätä ehdotusta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. No itse asiassa emme me halua tätä sinänsä vastustaa, mutta haluaisimme esittää vaihtoehtoista ehdotusta. Eli sen sijaan, että keskittyisimme yksinomaan siirtolaisvirtoihin, puhuisimme Libyan tilanteesta, siihen liittyvistä vaaroista, epävakaudesta, hallituksen puutteesta, joka voisi vakauttaa yhteiskuntaa myös meidän avullamme. Ja sitten näissä puitteissa voisimme tietenkin käsitellä myös tätä siirtolaisvirtakysymystä, mutta itse asiassa puhuttaisiin Libyasta eikä vain siirtolaisista, jotka tulevat rannoillemme. Ana, Ana, Guerrero. Herra Guerrero, siinä tapauksessa meidän tulee kuitenkin ensin toimittaa äänestys alkuperäisestä ehdotuksesta. Teidän ehdotuksenne on sille todella vaihtoehtoinen. Ja näinpä äänestämme ensin Rova Holmajerin ehdotuksesta. Vai onko teillä huomioita herra Guerreron ehdotukseen liittyen, Rova Holmajer? Olkaa hyvä. Ähm, Puhemies, mitäs jos äh, valittaisiin yhteinen otsikko, jossa todettaisiin äh, Libya ja äh, toimien vaikutukset äh, siirtolaisvirtoihin, terrorismiin ja muuhun vastaavaan. Herra Guerrero. No niin, nytpä te vasta sopan keititte. Bueno, niin, näinhän minä juuri sanoinkin. Hyvä ehdotus, että kävisimme siis yhteiskeskustelun lähinnä Libyan tilanteesta ja sitten siihen liittyvistä vaaroista ja riskeistä ja niiden vaikutuksista myöskin siirtolaisvirtoihin. Eli jotain tällaista toimituksellista otsikkoa ehdottaisin. No, me voisimme siis yhdessä sopia siitä, että esityslistalle otetaan komission julkilausuma Libyan epävakaaseen tilanteeseen ja siihen liittyviin äh, vaikutuksiin. Miltä tämä kuulostaisi? Ketkä kannattavat puhemiehen ehdotusta? Vastaan. Tyhjä. No hyväksytty. Suuret kiitokset. Näin olemme nyt sopineet tämän istunnon esityslistasta. Ja